Hyvät naiset ja herrat, kultuan herra Korvin Mikkeä työjärjestyksen kohdassa 66 mukaisesti olen päättynyt, että tälle edustajalle esitään seuraamuksia hänen kommenteista, jotka ovat olleet hyväksyttäviä tai esitti afrikkalaista maahanmuuttajista täysistunnossa 7. kesäkuuta. Tänään seurauksena hän menettää oikeutensa päivärahoihin kymmeneltä päivältä ja hänet, eh, häneltä ei ole oikeutta osallistua parlamentin toimintoihin ja sen elinten toimintoihin viiden päivän ajan. Tämä eh, seuraamukset toteutetaan 12. syyskuuta lähtien. Tämä päätös on eilen ilmoitettu herra Korvin Mikelle – Sanan, tänään minulle kerrottiin, että tänä aamunakin hän korvi Mikkeen puheenvuorossa, jonka hän käytti, esitti kommentteja, jotka tullaan tutkimaan. Ja, ja jos ne ovat luonteeltaan rasistisia, ne tulevat johtamaan samankaltaisiin seuraamuksiin. Näin. Nyt me tulemme äänestyksiin. Äänestämme ensiksi tilanteesta koskee henkilöitä, joilla on albinismi Afrikassa. Ja tässä keskustelussa edustajan kommentit muuten esitettiin ennen kaikkea tilanne siis Malavissa ja nyt nimenhuuto